Ja, ja good morning. No niin, hyvää huomenta. Tulkkauksen pitäisi nyt toimia, toivottavasti. Yritetään nyt ainakin toimiiko tulkkaus ilmeisesti. Hyvää huomenta. No sitten jatkamme keskusteluja. Teille on lähetetty esityslista. Mitään muutoksia siihen ei ole pyydetty, joten se on hyväksytty. Ja sitten puheenjohtajan ilmoituksena haluan nimenomaan kertoa kielijärjestelystä. Tämä on myös webstreamattu striimattu tämä kokous. Sitten siirrytään äänestyksiin, jos voimme. Ensinnäkin Sarvamaan lausunto Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta. Haluaako valmistelija käyttää puheenvuoroa? Take the floor. Okay. <laughs> Thanks. Nicht, dann muss ich... No, ilmeisesti ei. Sitten katsotaan, voimmeko me nyt sitten äänestää. toimiko järjestelmä?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 21, I'm sorry, 21. 21, 21. Anteeksi. Voimmeko tarkistaa? 21. Yeah, yeah. It's my fault. Yeah, it was my fault. 21. Minä sanoin väärin 21 siis. Kiitos, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. 25. Tarkistetaan. Check is over. And it is... Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme tarkistaa. 29. Check is over. It is Äänestys päättyy hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta suullisen tarkistuksen kerran, jos ei vastalauseita ole. 31 ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 kaksi osaa ensimmäinen osa. Kolme osaa, anteeksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa toisen osan? Uskoakseni hylätty. Hylätty. Hylätty Kiitos ja anteeksi. Kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 ja suullinen tarkistus ei vastalauseita puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 ja 44 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa? 45 tarkistetaan. Hylätty. 46 puolesta vastaan. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan tarkistetaan. Kolme. En oikein tiedä. Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää,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 Teksti näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.1. Onnittelut. Yeah. I call to the vote the draft opinion to ITRE. Our... Sitten ITRE, Martina Latva-Jova. Haluatko nyt käyttää puheenvuoroa? Ei, sitten mennään suoraan äänestykseen. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan se sähköisesti. Tarkistus 30. Katsotaan. Se on hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33. 32 tarkastetaan. Check is over. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 34, anteeksi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vai hyväksy? Kumpi se nyt olikaan? Se oli kai hyväksytty, eikö niin? Neljä hy- Hyväksytty. No tarkastetaan sähköisesti. Tar- tarkistus neljä. Se oli hyväksytty. Tuli virhe. Kyllä, selkeästi hyväksytty. Sitten viisi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuusi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän. Suullisella tarkastuksella puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan ja 36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 vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta, vastaan tarkastetaan 37. Äänestys päättyy, se on hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tarkastetaan 38 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puol- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten nimenhuutoäänestys koko lausunnosta. Äänestys päättyy, että hyväksyttiin 20 vastaan 2. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavana äänestetään ESR Plus, herra Pirinski. I'm sorry, two wi from each. I thought it's. I'm sorry. Rapporteur Martina Dlabajova. Niin Itrestä edelleen Martina Tsevadlova. Otatko puheenvuoron? Ei. Toinen äänestys Euroopan horisontti erityisohjelmasta. Where we are? Amendment 11 in favor. 11 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Check is over and it is adopted. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty oli. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 tekninen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Kai se oli hylätty, mutta tarkistetaan, en ole ihan varma. Hyväksytty oli, anteeksi. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Ää, hyväksyttyhän se taisi olla. No, tarkistetaan. Hyväksytty, anteeksi. 20 se oli ja se oli, hyväksyttiin. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko tämä 26? Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty kai. Tarkistetaan sekin 28. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hm. Tarkistetaan kakkonen Hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-1 puolesta. Ai se raukesi. 4-1 raukesi. No tarkistetaan 4-2 vielä. 4-2 tarkistetaan. Kuka tältä puuttuu? Tarkistetaan 4-2. Tarkistus päättyi. Hyväksytty. Neljä yksi raukesi. Neljä kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 48 8. Minusta se hyväksyttiin. Joo, hyväksyttiin. 51 Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 Puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 52. Äänestys päättyy. Olen pahalla niin meni vähän nopeasti. 5-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 5 kolmannenkin. Hyväksytty. Olen todella pahoillani. yeah, yeah, yeah, you know, yeah, frankly, frankly spoken. Rehellisesti sanoen olin ihan samaa mieltä. Viisi neljä puolesta vastaan tyhjää. Uskokseni hyväksytty. Tarkistetaan viisi nelonen. Viisi neljä. Hylätty. Viisi viisi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Viisi kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Viisi seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 60 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 6 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosa 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 Eli johdossa 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslausuma kokonaan niin nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed and it is largely adopted. Äänestys päättyy hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana lausuntoluonnos Euroopan sosiaalirahasto Plus. Tietenkin esittelijä Perinski voi saada puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos hyvät kollegat. Tässä ähm, lausunnossa me olemme muuttamassa aika paljon sitä, mitä komissio on ehdottanut. Ja mm, koska aikaa nyt on vähän, eikä ole nyt mahdollisuutta kovin yksityiskohtaisesti teille selittää tätä, niin kuitenkin saattaa herätä kysymyksiä. Ei ehkä ole riittävästi se, tar- selvyyttä tästä. Kuten puheenjohtaja sanoi silloin, kun me esittelimme tämän lausunnon – se on todellakin selkeä muutos siihen, mitä komissio on ehdottanut. Ja ymmärrän, että kaikkia tarkistuksia ei ehkä suoralta kädeltä voida tukea, ja äänestyksessä varmaan tulee näkymään. Kuitenkin ehdottaisin, että tämä lausunto hyväksyttäisiin ja lähetettäisiin Empel-valiokuntaan. Voin varmistaa, että on paljon tehty työtä tämän lausunnon edestä ja ristiin tarkistettu olemassa olevan ja luonnosasetuksen kanssa ja muiden, siis niiden asetusten kanssa, jotka tulevia ohjelmakausien ohjelmia määrittävät. Ja sekä meidän ehdotukset että lausunnot toivottavasti eivät nyt minnekään katoa ja häviä. Ja sen takia vetoaisin eh, sen puolesta, että koko tämän lausunnon puolesta antaisitte tukenne. Ja, kiitos, kiitos oikein paljon. Äänestetään. Tarkistus 104 on vedetty pois. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi. Tarkistetaan. Tarkistus kuusi Still one vote missing. Yksi ääni puuttuu. Tarkistus päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Voimmeko tarkistaa? Kompromissi yksi. It is rejected. Hylätty. Ilman mikrofoni. Nein. Mikro. No, no, mikro. No no, no, no. No, no, no. There was a large majority. Suuri enemmistö todella. Tarkistus 5, suuri enemmistö tuki. Kompromissi 1 on hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa? It is rejected. Hylätty. 105. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 105. And it is rejected. Hylätty. Numero kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Kompromissi kaksi. And it is adopted. Hyväksytty pahoittelut. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Voinko tarkistaa? Tarkistus 10. and it is reject. Hylätty. 11 raukeaa 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3. Heti koneäänestys säästyy aikaa, koska en näe oikein. Still <laughs> Kompromissi kolme, siis yksi ääni puuttuu. Kiitos, hyväksytty. 108 puolesta. Sata kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 110, 111 raukeavat 112. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Everybody needs to participate in... Kaikkien pitäisi osallistua äänestykseen. Hylätty. 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 117 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 on vedetty pois. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää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 hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan 122. It is adopted. I'm sorry. Hyväksytty. Jopa suurella enemmistöllä 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää,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 hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 on vedetty pois, 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta, vas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 2 puolesta tarkistetaan. Tarkistus yksikön äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. There's, there's somebody missing huh, now. Hmm. Joku ei ole äänestänyt. Mm okay, the check is over. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4. Raukeaa. 79 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 80 puolesta vastaan tarkistetaan. 80 äänestys alkaa. Check is over. Äänestys päättyy. Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 82 puolesta vastaan tarkistetaan. 82. Check is over. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tarkistetaan. 83 tarkistetaan. Check is over. I'm sorry to... Äänestys päättyy. Anteeksi, hyväksytty. 84. Puolesta vastaan. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta Kahdeksankymmentäyhdeksän tarkistetaan. Kahdeksankymmentäyhdeksän. Kahdeksankymmentäyhdeksän tarkistus alkaa. Kahdeksankymmentäyhdeksän. It is adopted. Hyväksytty. 90. 90 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 91 puolesta. Vastaan. Voimmeko tarkistaa? 91. 91. And it is rejected. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 93 puolesta 93 puolesta vastaan tarkistetaan. 93. Ja the check is over and it is adopted. Hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 96 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa? 97. And it is rejected. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 103 puolesta tyhjää vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. 103. Richard, 100. Tarkistetaan 103. Kaksi ääntä puuttuu. Pyydän äänestämään hyväksytty. Koko lausunto. Näin muutettuna äänestys alkaa. Lähellä enemmistöllä hyväksytty. Valmistelijalle onnittelut, kiitos. The vote, uh, Seuraavana äänestämme lausunto 22 ja 1, 1. 22, 1 ja 1. Pidän anteeksi, minä näin sen täällä, mutta se ei ehkä teille näkynyt. Selvä. Niin. Äänestetään siis lausunnosta globalisaatiorahasto EGRstä. Aloitamme. Oletteko valmiita? 40. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tarkistetaan 41. 41 tarkistetaan koneellisesti. Anteeksi? 41. 41. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44 kahdessa erässä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 44 ensimmäinen osa. Ilmeisesti hylätty. Kiitos. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puol- äh, raukeaa. 47 puolesta vastaan pyydän anteeksi. 44, eikö se äh, hyväksytty? 44 hyväksyttiin. Äänestetään. Niin me äänestimme 46, mutta 46 puolesta. 45 hylättiin. 30, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarvitaan tarkemmat äänestyslistat. No 47 puolesta. Vastaan, vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Neljäkymmentä seitsemän Tarkistetaan sähköisesti. Ja äänestys päättyy. Sieltä puuttuu joku. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää äh, ilmeisesti hylätty, mutta tarkastetaan sähköisesti. still, still to, to. Mä, yksi ääni puuttuu vielä. Ääni puuttuu. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta en ole varma. Kerran. It is adopted. Hyväksytty. 13 puolesta. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 54 puolesta vastaan. Hylätty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 57. Tarkistetaan 57. The check is... Äänestys päättyy, hylätty. Pahoittelen. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, tarkistetaan 65. Äänestys alkaa. Ja se on hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 66. Kaikki näyttivät olevan puolesta, ainakin äänestyslistan mukaan. Äänestys päättyy kaikki ovat puolesta. Hyvä. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta tarkastetaan 17. Tarkastus alkaa. Hylätty 17, siis 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastetaan 71. Näytti olevan hyväksytty. 71. Tarkastetaan sähköisesti. Kaksi ääntä puuttuu. Kiitos, hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 no, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkastetaan se. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan sähköisesti. 77. Ja se on hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää selvästi enemmistöllä hylätty, mutta tarkistetaan sähköisesti. 78 tarkistetaan. Check is over. Se, enemmistö päätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten edellinen hyväksytty, eh, hylätty ja tämä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 82 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 83 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta, vastaan tyhjää, ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan. It is Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20, tarkistetaan 26 sähköisesti. Se taisi olla 11, 11. Yksi puuttuu vielä. Yksi puuttuu, muistakaa, että kaikkien pitää äänestää 11, 11. Aivan. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 11 tai 11, mutta tarkastetaan jos kaikki osallistuisivat, niin se on kyllä sitten 11, 11. Oh my god! Voi ei! No niin, se nyt on tarkasti hylätty joka tapauksessa. Minä näin sen aika selvästi. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin. Tarkistetaan sähköisesti. 35. and it is rejected. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää, hyläks, hyvä, hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta vastaan, tarkistetaan 10, taisi olla hyväksytty, en ole varma. hyväksytty. Ja sitten koko lausunto äänestetään äänestyksessä Äänestys alkaa. Kaksi vielä, yksi vielä äänestämättä. Nimenhuutoäänestys. Te äänestitte tähän, tai osallistutte äänestykseen. Marian, joko sinä äänestit? Kyllä. No, joku puuttuu täältä, koko täältä puuttuu, täältä puuttuu yksi ääni. No niin, nyt tuli kaikki. 19.3, nolla, tyhjää, onnittelut herralle Banjolle. Banjo, onnittelut. Draft opinion on... In- Seuraavaksi lausuntoluonnos Interregistä. Esittelijä on Koon. Haluatko käyttää puheenvuoron? Ei. Aloitetaan. Oletteko valmiit? 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 30. Mitä on 23 täällä vai? 22 äänestäjää. Edelleenkin 22. Joku puuttuu. No, oli miten oli. Äänestys päättyy. Hylätty oli. 31. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 33. check is over. I'm sorry for the... Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Anteeksi. Kakkonenhan jo tarkistettiin, vai? Niin, kakkonenkin täytyy tarkistaa. En nähnyt, missä enemmistö meni. Äänestys päättyy. It is rejected. Hylätty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Kolme neljä. Painakaa niitä ne. Kaksi vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta. Kolme. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolme viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hylätty kolme kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan yhdeksikkö. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. 37 anteeksi, anteeksi. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 40 puolesta, vastaan tyhjää, kai se hyväksyttiin, tarkistetaan, tarkistetaan 40, hylätty, anteeksi, 12 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan 12kin. 12. Tarkistetaan. Vielä yksi kortti puuttuu. No, hylä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 14.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 hyväksytty. 5-5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tarkistetaan tarkistus 1. Tarkistetaan 1, Se hyväksyttiin.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 19 puolesta 0 vastaan. Kaksi tyhjää. So. We have now, I put to the vote the... Ja sitten viimeinen lausunto. Tämän päivän viimeinen lausunto. Juri ja libe valiokuntiin valmistelija De Jong, Dennis, olkaa puheenvuoron. Aloitetaan tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. kymmenen Yksi ääni puuttuu. Push the button. Okay, then it's, yeah, okay. No. Selvä. Selvä hyväksytty.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 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 1 puolesta. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Kaksi. Kaksi. Koneäänestys. Kaksi. Kaksi kollegaa puuttuu. Painakaa nappeja. Päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 4 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Neljä. Tarkistetaan nelonen. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 36. Selvä. Puolesta. No silloin se on hyväksytty. Anteeksi. 36 on hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 5. hyväksytty. Kiitos. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta Vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta 42 raukea, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kyllä. Seitsemän tarkistetaan. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lausunto kokonaisuudessaan äänestys alkaa. And it is 19 to 1. 19.1. Onnittelut esittelijälle. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyi kokous. Kokous päättyy. Kiitos. Nähdään ensi viikolla kolmelta maanantaina. Silloin kuulemme aluekomissaaria. Kiitos.